Täten päättyy tämä osio, eli minuutin puheenvuorot. Seuraavaksi esityslistalla on rouva Angelillin mietinnön lyhyt esittely. Kyse on naisilla esittyistä ikään liittyvistä sairauksista. Esittelijä ensin, olkaa hyvä. Arvoisa puhemies, hyvä komission jäsen. Tämä mietintö on laadittu nyt, kun olemme viettäneet aktiivisen ikääntymisen ja sukupolvien välisen solidaarisuuden teemavuotta. Erityisesti on kiinnitetty huomiota aktiiviseen ikääntymiseen, josta on tultava painopiste kaikissa jäsenvaltioissa. Väestörakenteen muutos tuo EUn eteen uusia haasteita, erityisesti kun yli 65-vuotiaiden osuus väestöstä kasvaa. 87 miljoonasta ihmisistä suuri osa on naisia. Ja 80-vuotiaista 3,1 prosenttia on naisia kokonaisväestöön nähden ja 1,6 prosenttia miehiä. Vaikkakin naiset elävät miehiä pidempään, usein he kärsivät kroonisista ja lamauttavista sairauksista, jolloin heidän elämänlaatunsa kärsii. Monet eh, taudit, joita ikääntyneillä naisilla on, esimerkiksi sydän- ja verisuonitaudit, hengityssairaudet, syöpä, diabetes, diabetes-tuki ja liikuntaelinsairaudet, hermoston rappeumasairaudet ja muut tällaiset taudit. Monilla näillä naisilla on kuitenkin vaikeuksia saada terveydenhoitopalveluita ja erityisesti ajan saaminen erityislääkärille tai kokeisiin on hyvin hankalaa. Usein myös jonotus kestää liian pitkään. Erityisesti tämä koskee ikääntyneitä, jotka usein asuvat yksin ja yli 65-vuotiaista naisista yli 65 prosenttia asuu yksin. Monet ikääntyneet naiset elävät myös köyhyysuhan alla ja 24,5 prosenttia EUn 27 jäsenvaltion naisista elää köyhyysuhan alla. Tähän liittyy palkkakuilu miesten ja naisten välillä. Naiset ansaitsevat 77 prosenttia vähemmän kuin miehet, 17 prosenttia vähemmän kuin miehet, ja myöskin työ- ja perheelämän yhdistäminen on vaikeaa naisille. Naisilla on huonoista palkoista johtuen myöskin pienemmät eläkkeet ja näin ollen vähemmän rahaa sairauden hoitoon. EUn tasolla kansallisesti ja alueellisesti pitäisi edistää toimenpiteitä, jotta voidaan taata kaikille terve ikääntyminen. Erityisesti on varmistettava pääsy laadukkaisiin terveyspalveluihin sairastapauksissa ja lisäksi ikääntyneiden täytyy voida asua itsenäisesti ja ter- terveenä kotona mahdollisimman kauan. Myös ennaltaehkäisevät seulonnat ovat tärkeitä välineitä. Ennaltaehkäisy on hyvin tärkeää. Sen lisäksi myöskin oikeanlainen ravinto, liikunta, tupakoinnin välttäminen, alkoholin välttäminen ovat myös hyviä keinoja. EU:ssa tällä hetkellä naisista 20 prosenttia tupakoi ja arvioiden mukaan tuo osuus on 20 prosenttia 2020 vuoteen mennessä. Naisilla kuitenkin, ikääntyneillä naisilla voi olla merkittävä rooli yhteiskunnassa, kun estetään heidän masennuksensa ja syrjäytymisensä. Kiitos. Kiitos Rova Angelilli. Seuraavaksi menettely ilman puhujalistaa. Eli nyt voi pyytää puheenvuoroa spontaanisti, mikäli on kiinnostunut puhumaan. Herra Luhan. Vielen herzlichen Dank dintre cei aproximativ... Niin monet, eh, suurin osa MS-tautisista Euroopassa ovat nimenomaan naisia ja kyse on aivojen toimintahäiriöstä ja se aiheuttaa vammaisuutta. Kyse ei ole siis sairaudesta, joka olisi tullut jostain onnettomuudesta, vaan aivojen toimintahäiriöstä. Tähän asiaan on kiinnitetty erityishuomiota Euroopan unionissa, mutta vielä täytyisi huomata hoidon tasa-arvoisuus ja sitoutuminen hoitoon MS-tautipotilaiden yhteydessä. Ja täytyisi myös toteuttaa kilpailukykyisiä tutkimuksia. Jäsenvaltioissa tarvitaan myös selkeät sertifikaatit erityissairaanhoitajilta MS-tautipotilaita varten ja jokaisesta, jokaisessa valtiossa täytyy kiinnittää erityishuomiota MS-tautiin seuraavien vuosien aikana. Kiitoksia edustaja Kiitos puhemies, hyvä komission jäsen. Euroopan aktiivisen ikääntymisen vuoden aikana toivomme jäsenvaltioita ja komissiota myönteisesti suhtautumaan ikääntymiseen ja myös kertomaan unionin kansalaisille kyseisestä asiasta ja ongelmista, jotka liittyvät ikääntymiseen. Elämän laatu tietysti heikentyy ja erityisesti naiset ovat alttiita vammautumaan ja sairastumaan. Hyvin monet naiset elävät myös yksin. Euroopan unionin kotitalouksista 30 prosenttia on yksin elävien vanhojen naisten kotitalouksia ja ongelma kärjistyy erityisesti kaupunkiseuduilla ja maase, joissa ihmiset elävät yksin ja sitten maaseudulla puolestaan puuttuu erityishoitohenkilökuntaa. Tarvitaan parempaa hoitoa, henkilökuntaa erityisesti maaseudulla kaikkialla unionissa. Niin. Sitten edustaja Wertman. Puhemies, hyvät kollegat, Euroopassa syntyvyys on matalaa ja elinajan odotus on korkea. Yli 65-vuotiaita ihmisiä pidetään jo vanhoina. Euroopan unionissa on merkittävä epätasa-arvo tässä miesten ja naisten välillä. 65-vuotiaista suurin osa on naisia, kohtuuttoman suuri osa. Naiset helpommin sairastuvat tiettyihin sairauksiin niin ikään. On täysin loogista siksi, että meidän täytyy luoda tietty tietostrategia koska vanhemmisen seuraamukset eivät pelkästään vie yksittäisen naiselta terveen elämän mahdollisuuksia, vaan tästä tulee valtavia kustannuksia myöskin yhteiskunnalle, kun tarkastellaan lääketieteellistä hoitoa ja sairaanhoitoa. Kiitos kollega. Sitten äh, Danuta Jerzyweska. Dziękuję panie przewodniczący. Szanowni państwo. Arvoisa puhemies, hyvät naiset ja herrat. Me kaikki tiedämme, että naiset elävät miehiä pidempään. Kuitenkaan kaikki eivät tiedä sitä, että eläkkeelle jäämisen jälkeen naiset eivät ole yhtä terveitä kuin miehet. 65 ikävuoden jälkeen naiset ovat suuremmassa vaarassa sairastua. Ja me er-, erityisesti huomaamme tämän tällä hetkellä, kun hallitukset ovat nostamassa eläkeikää ajattelematta sitä, miten ikääntyneitä pitäisi hoitaa. Sekä jäsenvaltioiden että EUn pitäisi valmistella ihmisiä ikääntymiseen. Ennaltaehkäisemällä voidaan parantaa sekä fyysistä että henkistä terveyttä ja erityisesti pitäisi keskittää nämä toimet naisiin, koska heitä syrjitään talouselämässä, he saavat vähemmän palkkaa ja he ovat suuremmassa vaarassa sairastua ikääntyneitä vaivaaviin tauteihin. Haluaisin onnitella Angelilia tästä mietinnöstä. Sitten Miroslav Nikolajik. Kiitoksia puhemies. No niin. Arvoisa komission jäsen. Kaikkien täytyy voida elää vanhuutensa terveenä, ei pelkästään miesten, vaan myöskin naisten. Meidän täytyy varmistaa, että vanhemmallakin iällä voi nauttia terveydestä. Ei tarvita pelkästään hyvää hoitoa, vaan myöskin diagnosointi ja valistaminen täytyy hoitaa kuntoon, että naiset käyttävät hyväkseen kaikkia mahdollisuuksia. Joissakin maissa Esimerkiksi kohdunkaulan syöpä, ehkäisyä on olemassa, mutta naiset eivät halua tulla rutiinitutkimuksiin. Tämä koskee myöskin mammografiaa tämä sama juttu. Nämä tutkintamahdollisuudet, seurantamahdollisuudet ovat käytössä kaikille Euroopassa, mutta vain tietty määrä naisia osallistuu näihin seurantatutkimuksiin. Tämä on suuri sääli, koska näiden avulla voitaisiin välttyä monilta ikäviltä sairauksilta. Kiitoksia. Sitten Sari Essaja

Kiitoksia. Sitten pyydän, että ymmärrätte, mikäli nyt totean, että en voi ottaa enää muita puheenvuoroja tähän menettelemään puhelistaa. Nyt ensimmäistä kertaa täysistunnossa puheenvuoron saa komission jäsen Antonio Borg ja tervetuloa jälleen kerran. Thank you very much, Mr. President. Kiitoksia paljon puhemies. Muutama sana italiaksi ensin rouva Angelilille. La rapporteur. Haluaisin kiittää esittelijää tästä kattavasta mietinnöstä, joka on suuri panos, kun pyrimme edistämään kansalaistemme terveyttä erityisesti naisten terveyttä. Aivan ensiksi haluaisin sanoa, että olen yhtä mieltä monista huolenaiheista, joita tässä mietinnössä esitetään. Siinä korostetaan asioita, joita meidän pitäisi tehdä paremmin ja joissa voimme toimia paremmin kuin olemme tähän asti toimineet vaihdan takaisin englannin kieleen. Mietinnöstä selkeästi ilmenee, että jotkut sairaudet kohdistuvat lähinnä naisiin. Osteoporosi esimerkiksi. Naisilla se on yleisempää kuin miehillä. Samoin Alzheimer ja masennus. se sairauksia, jo, jotka ovat yleisempiä naisilla. Keuhkosairaudet ja sydän- ja verisuonisairaudet. Voin vakuuttaa teille kaikille, että tulen tekemään kaikkeni auttaakseni puuttumaan nykytilanteeseen. Ikä tai sukupuoli on asia, jonka suhteen täytyy varmistaa tasa-arvo. Komissio on voimakkaasti sitoutunut tämän alan toimiin esimerkiksi ikääntymisen, kroonisiin sairauksiin ja terveysalan eriarvoisuuteen. Terveys on yleinen huoli, mutta erityisestikin terveydenhuoltosektorilla se on merkittävä kysymys siksi, että kuten täälläkin on todettu, eurooppalaiset elävät pidempään noin 25 prosenttia naisen elämästä on huonon terveyden valitessa vietettyä aikaa. Naiset joutuvat tulevaisuudessa elämään yhä pidempään kroonisten sairauksien vaivaaminen. Tätä emme voi sallia. Asian puuttumattomuus ei ole vaihtoehto. Meidän täytyy myöskin muistaa, että krooniset sairaudet ovat väjäämättömiä seuraamuksia ikääntymisestä. Näin ei ole, vaan hyvin paljon voidaan tehdä näiden sairauksien estämiseksi tai ainakin lieventämiseksi. Tietystikään kaikki sairaudet eivät ole sellaisia, joita voidaan ehkäistä, mutta useimpia voidaan ehkäistä. Ja sen valtioiden ja Euroopan unionin tehtävänä on tehdä paljon enemmän, jotta luodaan asianmukaiset olosuhteet, joiden valossa ihmiset voivat tehdä terveellisiä ratkaisuja jokapäiväisessä elämässä equality between women and men 2000... Miesten ja naisten tasa-arvo vuonna 2015 pitää sisällä sitoumuksen kiinnittää enemmän huomiota terveyspolitiikassakin sukupuolikysymyksiin. Sukupuolivaikutteisia vaikutusarvioita tullaan tekemään ohjelmin yhteydessä. Tämä on työ, jonka komissio hoitaa. Strategiassa painetaan sitä, että sukupuolten valtavirtaistamista tarvitaan terveyspolitiikkaan. Euroopan terveysstrategian ja terveyttä ja eriarvoisuutta koskevan tiedonannon mukaisestikin. Tässä muovat mukana esimerkiksi AIDSin, tupakoinnin ja muiden sairauksien aiheuttamat vaikeudet, sairaudet. Nyt pitäisi yhdistää voimat ja resurssit tätä työtä varten. Eri osapuolet ovat jo kokoontuneet ja laatineet toimintasuunnitelmia, joissa keskitytään innovatiivisiin toimiin sairauksen ehkäisemiseksi ja diagnoosien tekemiseksi mahdollisimman varhaisessa vaiheessa parannuskeinojen löytämiseksi ja ihmisten riippumattoman elämän varmistamiseksi myöskin vanhalla iällä. Erityisestikin haluamme kiinnittää huomiota sairauksia kohdistuvat naisiin. Komissio tekee työtä sairauksen ehkäisemiseksi eri alueilla. Sillä on monia lähestymistapoja. Meillä on esimerkiksi ravitsemusasioita ja liikuntaa koskeva foorumi, työ, peräiset sairaudet, alkoholin kulutus ja estävä, tupakointi estävä kampanja tupakkadirektiivin mukaan luettuna liittyvät kaikki tähän. Minä yhdyn täysin teidän huoleenne. On totta, että naisten määrä, jotka tupakoivat, vain kasvaa, varsinkin nuorten keskuudessa. Sairauksen jakautuminen ja terveyteen liittyvät tekijät ovat asioita, joissa täytyy ottaa huomioon miesten ja naisten jakauma ja ryhtyä toimenpiteisiin tämän mukaisesti. Mä aion varmistaa tämän sukupuoliulottuvuuden ennaltaehkäisyssäkin ja hoidossa. Tästä syystä hyvin pikapuolin ryhdymme hankkiin, hankkeen kehittämiseen, jolla pyritään vaikuttamaan diagnosointiin ihmisten, varsinkin naisten ja miesten asenteisiin, silloin kun kyse diagnosoinnista ja esimerkiksi sydänverisuonisairauksista. Ja vielä lopuksi me tulemme jatkossakin tekemään työtä parantaaksemme rintasyöpäseulantaa ja kaulasyövän seurantaa, niin, niin, ikään luet, niin ikään suolisto- ja peräsuolisyövän ennaltaehkäisyä ja kartoitusta halutaan tehostaa. Huomenna äänestämme tästä puolilta päivin ja nyt siirrymme seuraavaan herra Arja Sejverian mietintöön. Digitaalisten sisämarkkinoiden toteuttaminen, ole, olkaa hyvä, esittelijä, neljä minuuttia. Kiitos puhemies.